Vuorossa ensimmäisenä esittelijä neljä minuuttia. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Väärennetyt tuotteet haittavat toimintaa, taloutta, ne ovat vaarallisia kuluttajille ja estävät tutkimusta. Siksi me tarvitsemme strategioita, voidaan suojella teollisia tekijänoikeuksia. oikeuksia. Samaan aikaan kuitenkin täytyy olla valppaana, kun ajatellaan mitä vaikutuksia sillä on tiettyjen tuotteiden kuten lääkkeiden saatavuudelle, ettei siinä yksilöiden oikeuksia ruveta rajoittamaan. Nämä periaatteet olivat meillä mielessä, kun teimme valiokuntaloitteisen mietin liittyen teollisen tekijänoikeuksien vahvistamiseen kolmansissa maissa. Se meni läpi kansainväliskaupan valiokunnassa 14. huhtikuuta. Mietintö liittyy komission tiedonantoon viime vuoden heinäkuulta, jossa pyrittiin ensi kertaa esittämään uutta toimintaa tällä saralla sen jälkeen, kun akta meni nurin. Teolliset tekijänoikeudet ovat kehittyneet merkittävällä tavalla viimeisen kymmenen vuoden aikana, koska niin nopeasti on saatu aika teknisiä innovaatioita aikaan. Myös nousevissa talouksissa ne ovat le- levinneet tästä syystä. Tarvitsemme tehokasta strategiaa mutta ennen kaikkea sen pitäisi huomioida tämä kehityskulku tekniikassa ja sitten esittää johdonmukaisia tapoja puuttua tilanteeseen. 31 prosenttia taloustoiminnasta EU-ssa kokonaisuudessaan on tästä peräisin. Ja 56 työ, miljoonaa työpaikkaa perustuu tähän. Se on valtavasti yrityksiä, jotka sijoittavat tähän ja valvovat teollisen tekijänoikeuksia. Mietinnössämme Ennen kaikkea me haluamme tukea komission omaksumaa lähestymistapaa ja nimenomaan siitä syystä, että siinä on huomioitu tasapainoisella tavalla eri etunäkökohdat. Ensinnäkin oikeuksien haltijoiden oikeudet ja myös kuluttajien oikeudet toisaalta. Yleisesti ottaen ei ole olemassa mitään säännöstä, joka toimii hyvin, ellei pystytä sitä takaamaan myös niin, että kaikki asianomaiset toimet ovat mukana takaamassa sen. Sitä suuremmalla syyllä tässäkin on tärkeää, että kaikki kansalaiset, pienimmätkin yritykset tajuavat, mikä vastuu heillä on. Niin voidaan päästä eroon kaikenlaisista väärennyksistä ja piratismista värennetyt tuotteet eivät ole pelkästään luksustuotteita, vaan siellä on tavallisia kulutustuotteitakin. Leluja, lääkkeitä, kosmetiikkaa, elintarvikkeita, vaarana on myös kansalaisten terveys siis. Mietinnössä vetoamme komission, jotta jatkuvasti pyrittäisiin saamaan aikaan avoimuutta ja viestintää ja koordinoimaan myös kaikkia toimia. Mitä tulee yksityiskohtiin, niin mietinnön tärkeimmät kohdat liittyvät ensinnäkin tarpeeseen tehdä ero fyysisen väärennyksen tai patentin ja sitten immateriaalisen oikeuksien välillä. Tässä tarvitaan myös tuliviranomaisten yhteistyötä. Me tarvitsemme jatkuvaa rakentavaa vuoropuhelua eri asianomaisten tahojen kesken. Meidän täytyy vahvistaa myös eurooppalaista teollisia tekijänoikeuksia ja loukauksia seuraavaa keskusta. Me tarvitsemme myös kunnon järkevät hinnat e, eri maissa rinnakkaislääkkeillä niin, että jokainen voisi saada mahdollisuutta käyttää. Meidän täytyy tähdentää sitä, että maantieteelliset merkin ovat tärkeitä yhtä lailla kuin muutkin teolliset tekijänoikeudet sikäli, että näin voidaan taata myös tuotteiden jäljitettävyys kuluttajien edun hyväksi ja näin tiedetään, mikä vastuu on myös tuottajilla. Me tarvitsemme enemmän myös apua teollisissa tekijänoikeuksissa kehitysmaissa. Lopuksi meidän mielestämme tämä on hyvä askel, mutta vain ensi askel joka edellyttää jatkotoimia niin, että Euroopan unioni luo johdonmukaiset säännöt jota voidaan taata ei pelkästään tehokkuus, vaan myös vahvempi neuvotteluasema sekä kahdenkeskisissä suhteissa että monenkeskisissä suhteissa. Noi, Kiitoksia. Ja seuraavaksi keskusteleva puhujaluettelo. Olkaa hyvä. Much, Mr. President. Kiitos äh, äh, puhe, puhemies. Ottaen huomioon ne merkittävät muutokset, mitä IPRn eli tekijänoikeuksien saralla on tapahtunut viimeksi vuosien aikana. Sen vuoksi teollisen tekijänoikeuksien eh, suojeleminen on erittäin ajankohtainen seikka, eh, jotta voitaisiin taistella eh, kaikkeen, kaikenlaista väärännystä ja muuta Euroopan luovaa teollisuutta, sen kasvua ja työpaikkakohtaan koskevia uhkia vastaan – tässä on internetin valvonnan kautta valvonta tavallaan ohitettiin. Siksi olen komission ehdotuksen kanssa samaa mieltä. IP kolmansissa maissa on myöskin, myöskin oikeuksien haltijoiden kannalta erinomaisen tärkeä, koska on mahdollistaa sitten uusien tekijänoikeussääntöjen kehittämistä. Siinäkin komissiolla voisi olla vielä työsarkaa. Tässä vaan halusin vielä generisiin lääkkeisiin puuttua, koska se eh, eh, eh, estää farmaseuttisen tutkimuksen edistymistä ja kehittämistä. Edustaja Marias. Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στηρίζεται όχι στη Tässä pitäisi perustautua Euroopassa tietotalouteen ja innovaatioihin. Tietysti teolliset tekijänoikeudet edustavat 39 prosenttia taloudesta, 4,8 biljoonaa euroa joka vuosi. 26 prosenttia työvoimasta, 56 miljoonaa ihmistä. Tarvitsemme kehyksen teollisen tekijänoikeuksien suojelulle, ei pelkästään EU-ssa, vaan myös kolmansissa maissa. Ja samaan aikaan täytyy suojella oikeudenomistajia niin, että voidaan välttää monopolien syntyminen, mikä mahdollistaa myös keinottelun. Tietysti voimme nähdä, että lääkemarkkinoilla on ollut äh, vaikeuksia. Kolmansimmaiden kustannuksella täytyy varmistaa, että lääkkeet ovat käytössä kuluttajille meidän maissamme ja myöskin kolmansissa maissa. Kiitos. Hvala. Edustaja Jakovčić. Nema nikakve dvojbe. Kiitos puhemies. Ei ole epäilystäkään siitä, että maapalloistuminen on tuonut paljon hyvää planeetallemme. Ei ole mitään syytä olla tukematta globaalia kauppaa, VTOta ja kaikkea sitä hyvää, jota koituu globalisaatiosta, mutta meidän täytyy tunnustaa myös, että se on luonut ongelmia. Esimerkiksi on markkinoille tullut paljon väärennettyjä tuotteita. Varsinkin paljon tuotteita voi ostaa sähköisen kaupan välityksellä, myös kolmansista maista. Meidän täytyy auttaa varsinkin niitä maita, jotka pyrkivät suojelemaan teollisia tekijänoikeuksia, koska näin me suojelemme itseämmekin väärennetyt tuotteet eivät liity pelkästään kaunisiin laukkuihin tai vastaaviin tuotteisiin, vaan tämä liittyy myös terveyteen. Domnu Arnot. Ja Arnot. We've heard the report and now the parliament has just... Olemme kuulleet tämän mietinnän. Nyt meillä on vasta viisi minuuttia aikaa, vain viisi minuuttia aikaa tästä keskustella. Eh tällä tavalla tästä saattaa jäädä täysin paitsi, jos ei ole tarkkana. Luin luin tämän huolellisesti kaikki 14 mutta pieni yrityksissä ei puhuta mitään, että teollisuus tokin oikeuslainsäädäntö äh, katsoo vain sen perään, että kaikki jättiläisyritykset äh, äh, saavat kaikki oikeutensa turvatuksi ja sitten pienyritykset putoaa tai täysin väliin aivan digitaaliajassa. Tätä seikkaa ei saa millään muotoa unohtaa. Kiitos. Mulțumim. Kiitoksia. Edustaja kaputtu. Grazie, Presidente. Kiitos puhemies. Teollisen tekijän oikeudet kehittyvät perustuslaillisen muutoksinkin myötä. Kyse on universaalista oikeuksista, joka liittyy myös Euroopan sivilisaation ja maailman sivilisaation kehittymiseen. Tämä liittyy tuotteen alkuperäisyyteen ja se on sekä abstrakti että konkreettista ja se koskee laajaa ja yhteisöjä. Tämä liittyy taiteelliseen ja kirjalliseen tuotantoon, tutkimukseen, kilpailukykyyn, työllisyyteen, kulttuurisen monimuotoiseen, kansanterveys ja turvallisuus ovat varmasti keskeisessä asemassa myös, kun ajatellaan tieteellistä kehitystä, että siinä täytyy ihminen pitää keskiössä niin, että täytyy saada sellaisia elintärkeitä lääkkeitä, jotka eivät olisi järjestön rikollisuuden tuottamia tai harmaan talouden tuottamia, vaan Made in Europe. Me tarvitsemme tehokasta valvontaa niin, että pystymme luomaan oikeudelliset puitteet, jossa voidaan suojella myös kolmelta mailta. Domnul Jambaski. Edustaja Jambaski. Благодаря, господин председател, уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Teolliset tekijänoikeudet ovat historiansa tärkeimmässä asemassa. Tähän täytyy ottaa mukaan myös digitaalinen lukutaito. Kuitenkin sääntöjä on vaikea toteuttaa, jäsenvaltiot kohtavat erilaisia haasteita. Erityisesti ne maat, jotka ovat laittoman kaupankäynnin uhrina. Heillä puuttuu keinoja torjua sääntöjen vastaisuuksia. Täytyy pitää mielessä, että vakaa oikeudellinen kehys on tarpeen, jotta teollisia tekijäoikeuksia voidaan suojella. Mekanismi täytyy olla voimassa kaikissa maissa. Markkinoille pääsy, suurille markkinoille pääsy on suurta väärännetyille tuotteille, joten teollisuus- ja tekijänoikeuksien suojaa täytyy parantaa ja perustaa toimemme hyvin käytäntöihin. Kiitoksia. Kiitos. Proteggere la proprietà intellettuale. Teollisten tekijänoikeuksien suojelu on varmasti erittäin tärkeää, mutta minä uskon, että yhtä lailla tärkeää on tietää, mitä me suojelemme oikeuksissa. Tämä mietintö meidän mielestämme on osittain tuettavissa, mutta siellä on myös huolestuttavia seikkoja mukana. Ensinnäkin on se, että kolmaselle maille tyrkytetään meidän teolliset tekijänoikeusstandardia voi vaikuttaa ihan asianmukaiselta ja varmasti onkin osin, mutta jos näin tehdään, että annetaan vapaat kädet eurooppalaisille yrityksille siirtää tuotantonsa kolmansiin maihin ja viedä työtä, niin kriisi menee vain huonommaksi, ei siinä palvelussa tehdä kansalaisille. Jos ajatellaan internetiä, niin se on kiperä kysymys myös teollisen tekemisen näkökulmasta. Ja me tietenkin haluamme piratismia viedä eteenpäin, mutta en oikein voi hyväksyä uudenlaisia alustoja. Ja se ei koske pelkästään piratismia, vaan muita käyttäjiä. Minä haluaisin voimakkaammin ottaa kantaa. Meidän täytyy taata, että teollisen tekijän oikeudet eivät ole vain kilpi Uudet yritykset voivat piiloutumaan. Siksi tässä on menetetty hyvä tilaisuus. Kiitos. Sitten komission jäsen Jurvaa. President, honorable members, I... Puhemies, hyvät jäsenet, haluaisin kiittää esittelijä Rova Moskaa ja Intavaliokuntaa. He ovat tehneet arvokasta työtä tässä mietinnössä. Mietintö painottaa, että mikä tärkeä merkitys on sillä, että suojellaan ja toteutetaan teollisia tekijän oikeuksia kautta maailman sidosryhmiemme puolesta. Sillä painotetaan myös sitä, että komissio ei pelkästään jatka, mutta menee pidemmälle kuin tähän asti ponnistuksessaan, joita se on tässä suhteessa tehnyt. Komissio on samaa mieltä tästä visiosta. Komissio pitää hyvänä sitä, että on osoitettu arvostusta komission strategiakohtaan, kohtaan, jossa teollisia tekijänoikeuksia halutaan suojella kolmansissa maissa. Siinä pyritään saamaan tasapaino aikaan eri intressien välillä. On todellakin totta, että keskustelu siitä, että saadaan aikaan reilu tasapaino oikeudenomistajien etujen ja loppukäyttäjien etujen välillä on kovin monimutkaista. Siihen liittyy kaikilla osapuolilla taloudellisia etuja. Se on kaikkien meidän huolemme. Täytyy huolehtia siitä, että oikeudenloikkaukset ovat moninkertaistuneet viime vuosina ja näin menetetään eurooppalaisia työpaikkoja. Komissio pitää hyvänä sitä, että mietinnössä vaaditaan jatkotyötä tämän ongelman ratkaisemiseen. Todellakin mietinnössä otetaan esille monia kohtia, joiden sijoista komissio on täysin samaa mieltä, kuten se, että tarvitaan seuraavia asioita se, että saadaan sidosryhmät laajemmin mukaan keskusteluun ja tekijänoikeuksista, niin että kuluttajat ovat tietoisempia loukkauksien seurauksista. Ja että saadaan aikaan parempaa johdonmukaisuutta oikeuksien suojelun ja toteuttamisen ja muiden toimintapolitiikkojen välillä. On myös tärkeää todeta edelleen, että teollisen tekijänoikeuksien ja universaalin pääsyn välinen suhde lääkkeisiin on todellakin monimutkainen ja monitahoinen asia. Tämä kohta usein jää pimentoon. Täytyy myös jatkaa sen varmistamista, että asianmukaista huomiota annetaan, osoitetaan lukuihin, jotka koskevat teollisia tekijänoikeuksia vapakauppasopimuksissa. Olemme myös samaa mieltä esittelijän kanssa, että asianmukaisesti harmonisoitu sisäinen teollisia tekijänoikeuksiin lisää liittyvä EU-toimintapolitiikka voisi olla avuksi, kun pyritetään parantamaan suojelun standardeja ja toteuttamisen standardeja teollisia tekijänoikeuksissa maailmanlaajuisesti täytyy harkita lisäapua kehitysmaille, jotka, niille, jotka haluavat teollisen tekijänoikeusjärjestelmänsä parantaa. Komissio panee tarkasti merkille suositukset, jotka mietinnössä tulevat esille. Erityisesti silloin, kun toteutetaan strategiaa, joka koskee oikeuksien toteuttamista ja suojelua kolmansissa maissa. Odotamme innolla yhteistyötä ja sen jatkoa parlamentin kanssa ja kaikkien sidosryhmien kanssa tässä toiminnassa. Voitte olla myös vakuuttuneita siitä, että välitän kaikki kommenttinne, jotka tänään kuulin kollegallani Cecilia Malmströmille joka on tämä, tästä asiasta vastaava komission jäsen. Kiitos puhemies, kiitos arvoisat jäsenet. Kiitos komission jäsenelle. Keskustelu päättyy. Äänestys